Pan przewodniczący! Puhemies. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Pyydän anteeksi teiltä tästä viivytyksestä. Tässä oli, oli hyvin kiinnostava ja jännittävä keskustelu puheenjohtaja Baroson ja ja komissaari Lewandowskin kanssa ja poliittis, mukana oli poliittisten ryhmien puheenjohtajat. Näin olemme, olemme muutaman minuutin myöhässä. Äh, mutta on hyvin, se oli tärkeä keskustelu nyt edessämme juuri näillä näppäimillä.